negatiivista ilmiötä. Täällä ei ole mitään jalansijaa. Euroopassa on myös kiitollinen Afrikka-aloitteista. Niin Viinissä oli korkean tason työryhmä afrikkalaisten ja eurooppalaisten välillä. Tämä tärkeä viesti Afrikkaan päin, koska meidän pitää tietää. Ja no, Itävalta. Tätä korosti jatkuvasti, että ilman Afrikan turvallisuuden varmistamista ei voi olla myöskään eurooppalaista tulevaisuutta. Ja tämä viesti Afrikkaan päin, joka lähti Itävallan puheenjohtajalta, oli kyllä hyvin tärkeä, joten kaiken kaikkiaan. No, tuo yksi poikkeus oli, mutta muuten tämä oli menestyksekäs puheenjohtajakausi. Ja olen tässä kiittänyt liittokansarin hallitusta ja suurlähettilästä. Monta asiaa saatu eteenpäin. En olisi ajatellut, että olisimme päässyt näin menestyksekäisen tulokseen, mutta kiitos koko sydämestäni. Passiamo ai rappresentanti dei gruppi politici. Seuraavasti poliittisten ryhmän edustajat ja noudattakaa teille annettua puheaikaa, koska kuten tiedätte, meillä on pian euroon liittyvä juhlaistunto. Ja seuraavaksi kansanpuolueen puheenjohtaja Weber, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, puheenjohtaja Juncker, hyvä liittokansleri, hyvät kollegat. Ensinnäkin tervetuloa nyt kun käsitellään Itävallan puheenjohtajuuskautta. Ja myöskin kansanpuolue haluaisi kiittää teitä, koska tämä on hyvin vaikuttava. Saimme aikaan paljon enemmän kuin olimme odottaneet viimeisen puolen vuoden aikana – Olemme tehneet työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi. Ja poliittisesti välillä on harmi, että julkinen keskustelu Euroopasta keskittyy aina kriisiaiheisiin ja johtaa asioihin, joita ihmiset näkevät ongelmina. Ja harvoin onnistumme puhumaan myönteisistä asioista, asioista, joita on saatu aikaan ja jotka ovat vahvistaneet Eurooppaa. Tämä on harmi, että on näin. Meidän täytyy vain poliitikkoina tyytyä tähän, mutta tämä puheenjohtajakausi osoitti sen hyvin vaikuttavalla tavalla. Kun ajatellaan poliittisia sisältöjä, niin niistä tuli jo puhuttua. Haluaisin vielä kansanpuolueen enemmistön puhua turvallisuudesta, puolustusrahastosta, droniteknologiaan esimerkiksi liittyy valtavasti mahdollisuuksia ja tietojen vaihdon toimivuus, sitä tulee vahvistaa. Ja hyvinvoinnin alalla on saatu aikaan edistystä investointien tarkastelu EU on tärkeää. EU ja Japanin välinen sopimus saatiin solmittua. Ja sitten verkkovierailu, pankkivalvonta. Nämä ovat asioita, joita kansalaiset tuntevat arkielämässään. Ja sitten vihdoinkin on kielletty muovia ja saatu vähennettyä hiilidioksidipäästöjä. Jos ihmiset enemmän huomaisivat näitä sisältöjä, niin sitten voisimme viestiä tehokkaammin Euroopasta. No sisällön lisäksi tärkeää on myöskin poliittinen keskustelu, koska tietysti puheenjohtajavaltion täytyy hallinnoida, mutta sen täytyy myöskin näyttää suuntaa. Ensimmäinen Salzburgin epämuodollisessa kokouksessa puhuttiin ulkorajojen suojaamisesta ja sen priorisoinnista maahanmuuttokeskustelussa. Tämä on kansapuolelle keskustelista ja tämä on osa kaikkia maahanmuuttokeskusteluita – ja sitten oikeudenmukaisuus, digitaalinen verotus, jota on viety eteenpäin. Näin internetjättiläiset saavat maksaa reilun osan veroista, eli onnittelut tästäkin. Painopisteet on asettu oikein, ja Juncker jo puhuikin tästä. Eli jos me Euroopassa haluamme puhua juutalaisiin kohdistuvasta väkivallasta, niin sitä aihetta pitää priorisoida. Itse olin Viinissä, kun siellä puhuttiin antisemitismistä ja juutalaiset järjestöt kertovat meille asioita, jotta, joita me emme saa unohtaa. Ja pääviesti oli se, että ei enää koskaan. No, lopuksi haluaisin vielä sanoa, että Itävalta on voimakas maa, jossa on voimakas hallitus. Myöskin kansalaiset ovat tämän todenneet. Eli he olivat puolen vuoden aikana ylpeitä siitä, että he olivat Euroopan kuskin pankilla ja saivat vietyä Eurooppaa eteenpäin. Tämä oli hyvä puheenjohtajaskausi ja me jatkamme tätä rakentavaa työtä ja pyrimme konsensuksiin, jotta saamme aikaan hyvää Eurooppaa. Kiitoksia Sebastian Kurtsia, ja kiitoksia puheenjohtajavaltio Itävallalle. Seuraavaksi Rodriguez SND-ryhmästä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Puhemies, arvoisa liittokansleri, Itävallan puheenjohtaja kauden motto oli suojeleva Eurooppa ja toden totta tarvitsemme suojelevaa Eurooppaa. Kuitenkin puheenjohtaja valtio Itävalta tarjoili pelon Eurooppaa, rikkomusten Eurooppaa. Ja valittelemme tätä kovasti, koska nyt tarvitaan vahvaa, kunnianhimoista Eurooppaa, joka on myös valmis solidaarisuuteen liikkeelle lähtien pakolaisdraamasta me voimme pelastaa ihmisiä ja tarjota heille turvapaikkaa, mutta jälleen jouduimme näkemään järkyttäviä kuvia Välimereltä. Euroopan on määriteltävä kattava maahanmuuttopolitiikka, jossa hallinnoidaan maahanmuuttoa järjestelmällisesti, koska maahanmuuttajia tarvitaan kuitenkin neuvostossa tämä on estetty. Ja sitten äh, tämä maailmanlaajuinen YK on äh, äh, maahanmuuttosopimus. Useimmat maailmanvaltioista sitä tukivat Marrakesissa ja jotkut Euroopan unionin jäsenvaltiot Itävallan puheenjohtaja valtion johdolla eivät antaneet tukeaan tälle maailmanlaajuiselle sopimukselle. Tätä meidän on hyvin vaikea ymmärtää. Tämä No, solidaarisuuden puute eh, liittyy myös eh, kansalaisiimme, koska jos katsotaan eh, Euroopan sosiaalista pilaria, merkittävintä aloitettamme, puheenjohtajavaltio Itävalta olisi voinut tehdä huomattavasti parempaa työtä sosiaalisen pilarin liittyvien ehdotusten suhteen, koko tämä direktiiviasetuspaketti. Emme ymmärrä, miksi Itävalta lykkäsi eh, ministerikokouksen pitämistä. Meillä on kiire, jotta tästä sosiaalisesta eh, pilarista saadaan eh, aikaan totta ja todellisuutta. Ja sitten puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä. Kyllä, sitä tarvitaan haasteisiin vastaamisen vuoksi ja jotta voidaan kunnioittaa sitoumuksia. Olimme pettyneitä siihen, että viimeisessä neuvoston kokouksessa päätettiin, että lopullinen sopimus tulisi tehdä vasta syksyllä. Se on aivan liian myöhään. Monet tulevat tästä kärsimään Kyllä sopimus olisi ollut mahdollista saada aikaan aiemminkin, emmekä ymmärrä, miksi puheenjohtajavaltio Itävalta ei tehnyt kunnianhimoisempaa aikatauluehdotusta. Samoin sitten euroalueen uudistaminen. Olemme vuosia odottaneet näitä uudistuksia ja ratkaisut on jo esitetty voidaan ehkä olla lähelläkin sopimusta esimerkiksi pankkiunionin suhteen ja euroalueen budjetin suhteen. Kaikilla valuutoillahan on myös budjetti, mutta jälleen kerran Itävalta puheenjohtajavaltiona epäröi, vaikka kyse on keskeisestä palapelin osaisesta euroalueen vahvistamiseksi ja jotta voidaan vastata niihin eroihin, joita jäsenvaltioissa on. Sitten vielä verotuksen oikeudenmukaisuus. Kyllä tarvitaan uusi digitaalivero ja se tarvitaan huomattavasti nopeammin. Joten kyllä liittokansleri, minun täytyy todeta, että meidän mielestämme Itävaltaa puheenjohtajavaltiona päästi käsistään merkittäviä mahdollisuuksia Euroopan vahvistamiseksi näinä aikoina jolloin äh, on monia uusia liikkeitä ja ajatuksia, jotka äh, perustuvat itsekyyteen, äärioikeistolaiseen ajatteluun. Ja meillä on nyt todellinen äh, valinnan paikka. Joko lähdemme heidän kelkkaansa, teemme heille myönnytyksiä, tai tarjoamme vahvan kunnianhimoisen Euroopan vaihtoehtona solidaarisen Euroopan. Tätä haluamme me sosiaalidemokraatit ja katsomme todella, että meidän täytyy siirtyä uuteen vaiheeseen, jossa Euroopassa on uusi vahva johtajuus. Kiitoksia. Seuraavaksi ECR-ryhmästä edustaja Zaradil. Kiitos puhemies, puheenjohtaja, liittokansleri, yleisesti ottaen tavallaan puheenjohtajakausi oli hyvin järjestetty ja tehokas muun muassa. Ja no, Itävaltahan on hyvin toimiva valtio, tämä johtuu siitä, joten useita aiheita katettiin. Nyt käyn läpi vain pullasta, lähdetään liikkeelle maahanmuutosta ja turvallisuudesta. Täytyy sanoa, että oli virkistävää nähdä hieman erilainen näkökulma puheenjohtajavaltiolta ja liittokanslerin kanslerilta kuin mitä aiemmin on kuultu. Sanoitte hyvin selvästi, mitä monet muut poliitikot epäröivästi vain sanovat, että Eurooppa ei ole valmis eikä halukas ottamaan vastaan maahanmuuttoviiriä jatkuvasti, sillä se vaikuttaisi turvallisuutemme ja myös sisäiseen yhteiskunnan koherenssiin. Ja tämä tulee myös ehdotuksia ja ratkaisuja. Esim tehtiin parannuksia Schengenin rajasäännöstöön tai rajanylitysjärjestelmään. Molemmat auttavat hallinnoimaan maahanmuuttoa ja auttavat meitä puuttumaan laittomaan maahanmuuttoon, niin voin vakuuttaa teille, että nämä viestit saivat hyvän vastaanoton erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa. Ja jälleen kerran nähtiin, miten tärkeää on löytää konsensus jäsenvaltioiden välillä sen sijaan, että on vain mielivaltaisia päätöksiä, kuten tämä sisäistä siitä järjestelmää, komissio on edistää, mutta se on, on aiheuttanut vasta, vastustusta itäisissä keskisissä jäsenvaltioissa. Toivottavasti se on lopusti pois pöydältä lisäksi. Yksi prioriteetista oli varmistaa vauraus ja kilpailukyky eu taloudelle erityisesti digitalisoitumisen ja innovoinnin kautta. Ja olette oikeassa meillä on vakiintunut ja hyvin toimiva startup-kulttuuri, mutta kuitenkin suurimmat toimet tulevat usein muualta kuin EUsta. Ja meidän pitää tehdä enemmän startup-yritysten eteen ja pk-yritysten eteen. Meidän pitää poistaa kaupan esteitä. Ihan onnitella teitä myös siitä, että nopeasti hyväksytte vapaakauppasopimuksen Japanin kanssa puheenjohtajakautenanne. Sehän on Maailman suurin vapakauppa on näin, joka on syntynyt, joka kattaa lähes 30 prosenttia maailman BKTstä. Ja toivon, että muun tyyppiset samanlaiset sopimukset tulevat tässä pian. Esimerkiksi Singapore ja Vietnam toivottavasti tässä seuraavat jäljessä viimeisen, mutta vähän tämän monivuotinen rahoituskehys ja sen neuvottelut jatkuivat kaudellanne. Ne eivät ole vielä ohi ja se on hyvä uutinen, koska tämä parlamentti ja tämä komissio viimeistävät mandeensa lopussa, eikä niin pitäisi päättää jäsenvaltion tai tulevien komissaarien puolesta. Sitten ulkosuhteet, no se oli suuri taakka teille, en nyt puhu siitä sen enempää. Loppuun sanon, että Itävallan puheenjohtajakausi oli pragmaattinen. Se ei ollut suurten mottojen kausi, vaan sitä päästiin tuloksiin, se oli hyvä nähdä. Hienoa, että maalaisjärki voitti usein, koska maalaisjärkihän on se, mitä oma ryhmäni yrittää tässä parlamentissa viedä eteenpäin. Kiitos. Seuraavaksi Telitska alde Olkaa hyvä. Chancellor, I'm not sure... Liittokansleri, en tiedä voitteko ottaa vastaan vielä enemmän onnitteluita, eli en nyt sano sen enempää kuin, että kyseessä oli tehokas puheenjohtajakausi ja Itävalta oli hyvin tehokas tavoitteidensa suhteen. Mutta kuuden kuukauden väliin emme katso pelkästään puheenjohtajavaltiota, vaan sitä, miten EU:ssa on toimittu ja miten on päästy eteenpäin puheenjohtajavaltiosta riippumatta. Ja tämä pitää sanoa ääneen. Kyse on 28 valtion, no ehkä pian 27 jäsenvaltion EUsta, jossa puheenjohtajavaltiolla on tärkeä rooli, mutta se ei tietenkään voi tehdä mitään ihmeitä, mutta paljon kuitenkin. Ja Itävalta kyllä pärjäsi hyvin. Mutta jos puhutaan kolmikantaneuvotteluiden lukumäärästä, ja tämäkin osoittaa vielä puheenjohtajavaltion tehokkuuden, mutta jos katsotaan lainsäädäntöä, jota on saatu säädettyä, onko se aina ollut oikeanlaista lainsäädäntöä, joka johtaa näihin prioriteetteihin, joita meillä on tällä hetkellä tai tulevaisuudessa? Yksi esimerkki esittelijän Niblerin kanssa käsittelimme kyberturvallisuutta. Lopputulos ei ole mitenkään hullompi, se on ihan hyvä tulos. Ja vaikka meillä oli tiettyjä erimielisyyksiä suurlähettiläinen kanssa, mutta se nyt on osa kolmikantaneuvotteluita. Ja täytyy sanoa, että tämä edelleen heijastelee sitä, kuinka vähän kannat ovat muuttuneet jäsenvaltioissa. Kyberturvallisuutta nähdään asiana yhtäältä, toiset haluavat kiistellä toimivaltuuksista ja sitten on muut. Ja me olemme yhtä vahvoja tai yhtä heikkoja kuin heikoin lenkki Euroopan unionissa. Eli tämä on vain yksi, yksi esimerkki, jossa haluaisin sanoa, että luvuilla on merkitystä, te olette olleet tehokkaita, mutta tärkeää on myöskin se, minkä tyyppistä lainsäädäntöä saadaan aikaiseksi ja miten jäsenvaltiot ovat valmiita ja millä tavalla pystymme tekemään kompromisseja kunnianhimoisella tavalla. Esimerkiksi kilpailukyky ja digitaalinen talous. Tämä on merkittävää edistystä, mutta samanaikaisesti, jos pystyisin niin keksi, ja keksisin sovelluksen, niin toisinko se markkinoille EU-ssa vai menisinkö piilaaksoon Yhdysvaltoihin? No menisin kyllä Yhdysvaltoihin, eli EUn järjestelmissä on kyllä parantamisen varaa. No sitten vielä pari asiaa, joissa olisimme voineet toimia tehokkaammin, ja historia varmaan sitten osoittaa tämän myöhemmin. Ensinnäkin sisäinen turvallisuus, ja olen samaa mieltä kanssanne, lähestymistapa oli tasapainoinen, mutta täytyy myöntää, että neuvostossa tietyt ehdotukset ovat edelleen jumissa. Ja tällä hetkellä ei ole kriisiä, vaan meillä on ongelma. Ja sitten kun kriisi tulee, niin meillä saattaa olla sitten suuria pulmia. Ja sitten budjetista. Siinäkin on tapahtunut valtavasti edistymistä, mutta nyt kyse on siitä, kuinka hyvin näissä asioissa on toimittu. En ole Saara Rievelin kanssa samaa mieltä siitä, että tämä pitäisi jättää seuraavalle parlamentille. Ei, meidät on nimetty tänne koko valittu tänne koko kaudeksi, mutta sitten täytyy selittää, onko kyse kohesiorahastosta tai jostain muusta. Ja jos jää jälkeen, niin se vaikuttaa liiketoimintaan, mutta budjetti, joka meillä vielä on, ja tämä on myös kritiikin ja myöskin Itävallalle, niin se ei ole realistinen. Minä vastustan rahan haaskausta, mutta meidän täytyy muistaa, että meillä on uusia haasteita, emmekä voi jatkaa uudistamatta tiettyä politiikkaa esimerkiksi budjetin alalla. Ja lopuksi, te olette pärjänneet oikein hyvin, mutta Euroopan unioni ei vielä toimi tavalla, jota kansalaiset odottavat, ja tietyissä asioissa olemme epäonnistuneet. Kiitos. Seuraavaksi vihreiden puheenjohtaja Sky Keller, olkaa hyvä. vielen Dank. Kiitoksia. Niin Kurz, pahoittelen, mutta en tässä nyt näihin kehuihin oikein voi yhtyä. Minä tässä mietin, että mitä oikeastaan Itävallan puheenjohtajakaudesta eh, jäi jäljelle. Monet asiat eivät edistyneet, vaan jäivät jumin neuvostossa. Mutta se, minkä me ja ihmiset kaduilla viimeisistä kuudesta kuukaudesta tulemme muistamaan, on erityisesti tämä Putinin tapaus. Äh, ja kun ajatellaan sitten mm, poliittisia oikkuja, niin myös tuo YK mm, pakolaissopimuskysymys oli suorastaan noloo. Kuukausien ajan odotettiin tätä sopimusta. Monet, monet maailman valtiot ovat tehneet yhteistyötä. Itävaltakin teki kovasti työtä ja lopulta sitten käänsi kelkkansa ikään kuin kyse olisi ollut paholaisen keksinnöstä. Sen sijaan, että olisitte pyrkineet löytämään järkeviä ratkaisuja, polemisoitte ja polarisoitte ihan niin kuin Trump ja Orbankin ovat tehneet. Joten eh, Kurz, te vahingoititte meitä kaikkia, koko Euroopan unionia toimillanne. Eikä tässä vielä kaikki. Tämän lisäksi hallituksenne eh, jättää huomiota eurooppalaisen yhteisen lainsäädännön. Eh, ajatelkaapa nyt, päätitte syrjää EU-kansalaisia sosiaalipolitiikan alalla ja kieltäytyä heidän perheetuuksiensa maksamisesta hyvin tietäen, että näin rikotte eurooppalaista lainsäädäntöä ja muut sitten edes odottelivat puheenjohtajakautinen päätöksen ennen tästä, tätä toimenpidettä, mutta te vaan totesitte, että näin nyt on. Sitten kun ajatellaan verovälttelyä, veronkiertoa, että oikein kyllä päässeet puusta pitkään ja samoin sitten myös ajoneuvojen päästökysymyksessä äh, te olitte vain Saksan autoteollisuuden käsikassara. Ja hyvin monet muutkin asiat, jotka olivat oikeastaan teidän äh, prioriteettejanne, jäivät täysin käsittelyä. No kyllä, tuossa muovituotteista luopumisessa, niin äh, kiitän kyllä virkamieskuntanne erinomaista työtä. Tämä vaikuttaisikin nyt sitten olevan yksi harvoja menestystarinoita. Ja sitten teidän suuri voittonne oli se, että ilmastokokouksessa saitte päivän fossiilipalkinnon heti siihen alkuun. Onnea vaan tuostakin. Sitten kun katsotaan kansalaisyhteiskuntaa maassa, ne monet ihmiset ovat kiinnostuneita politiikasta, lähtevät kaduille vastustamaan rasismia ja sosiaaliturvan purkamista. Minä todella toivon, että nämä ihmiset osoittavat, minkälainen on Itävallan tulevaisuus. Eurooppa tarvitsee rakentavaa Itävaltaa ja Itävalta tarvitsee kansalaisiaan, jotka tarmokkaasti puolustavat valtiota. Ja seuraavaksi GUE ngl ryhmästä edustaja Papadimulis. Herra Kurz, olen pahoillani, mutta joudun tuottamaan teille pettymyksen. En ole onnettijoiden joukossa täällä tänään. Mielestäni on häpeällistä EUlle, että Itävalta puheenjohtaja kaudellaan ei allekirjoittanut tuota Marrakesh-sopimusta 150 valtiota sen allekirjoitti. Ja se on melko maltillinen sopimus, mutta itse asiassa te olitte mukana kirjoittamassa sitä ja halusin vastauksen tähän. Miksi saatatte EUn häpeän tällä tapaa, ettekä suostunut allekirjoittamaan tuota tekstiä? Eikä kyseessä ole vain minä. Euroopan vasemmiston puolesta te kuulitte tämän jo paljon paremmalta vaivastuna kuin herra Juncker sen sanoi. No, hän oli tietysti hieman maltillisempi kantossaan, koska hän on samasta poliittisesta perheestä kuin te. Ettekä tehneet mitään sen eteen, että saataisiin EUn sosiaalinen pilari aikaiseksi. Ette tehneet mitään uudistaaksenne Dublinin pakettia, josta on sovittu kauan aikaa sitten jo Euroopan parlamentissa ja komissiossa. Te vain estätte sen etenemisen. Tätä tulee edisiin myös eli ei ole talletussuojajärjestelmään. Jälleen kerran mitään ei ole tehty asian eteen, joten pankkiuneni ei ole saatu vieläkään loppuun. Sama päättee myös verkko, verkon jättiläistä vetuksen Ei mitään konkreettista ole saatu aikaan Mä olin rahoituskehys sitten teidän työnne oli tuoda osapuoli lähemmäksi toisen, jotta olisi sopimus ennen eurovaaleja, koska jos ei tehdä päätöksiä tuossa asiassa, niin se tarkoittaa sitä, että Euroopan talous kärsii. Pelkäänpä siis pahoin, että se, että teette yhteistyötä äärioikeusten puolueiden kanssa. No, tässä taustalla ovat natsismiin nostalgisesti suuntautuvat henkilöt, joka joka estää teidän liikkumisen, vapa- rajoittaa teidän liikkumisen vapautta ja tämä on melko häiritsevä tapaus. Ja lisäksi mahdollisuus sanoa, että tämä leviää muuallekin Eurooppaan, mutta sanoin jotain myös myönteistä. Uskon, että on myönteistä, että te ja neuvosto yksimielisesti ja komissio yksimielisesti ja Euroopan parlamentin enemmistö puoltaa Prespesin sopimusta tämä on, tai siis tätä makedonin sopimusta tämä on koko Euroopalle positiivista. Tämä on yksi hyvä uutinen, joka tästä, joka, josta tässä on kuultu valitettavasti hyviä uutisia liian vähän ja haluaisin vakuuttaa teille, että tulevina päivinä Kreikan hallitus, Tsiprasin hallitus päättäväisesti vie tätä eteenpäin. Se on tämän parlamentissa läpi Ateenassa huolimatta siitä tosiaan, että on kaikenlaisia reaktioita ollut Pasokissa muun muassa ja demokratiassa, mikä on EPPn ja ST-ryhmän kantoja vastaan. Ja ne eivät ole samaa mieltä näistä asioista. Kiitos. Gruppo Europa della Libertà. Ja seuraavaksi EFDD-ryhmästä edustaja Moiten. President. Arvoisa puhemies, komission äh, puheenjohtaja Juncker arvoissa liittokansleri Kurz. No niin, merkitäänpä nyt kolme asiaa pöytäkirjaan. Ensinnäkin äh, maailma pyörii edelleen, toiseksi sotia ei ole enempää kuin aiemmankaan ja kolmanneksi EU-byrokratia äh, rullaa ihan niin kuin aina ennenkin. Ja tämä kaikki eh, tästä ensi huolimatta, niin kutsutut oikeistopopulismit ensimmäistä kertaa osallistuvat hallitustyöhön ja eh, siinä sitten nämä puheenjohtaja puheenjohtajan ominaisuudessa. Tämä osoittaa, että kyllä EU-sakin asiat muuttuvat aika kiireellisestikin. Euroopan unioni on nyt ihan toisenlainen kuin mitä se oli tuolloin ennen Itävallan puheenjohtajakautta. Ensimmäistä kertaa puheenjohtajavaltio ei halunnut keskittää kaikkea valtaa yksin käsin. Se teki hyvää yhteistyötä, mutta ei tällaista vallan keskittämistä mitenkään ajanut. Ja oikein hyvää työtä myös tuon YK on pakolaissopimuksen suhteen me AFDssä jo puhuimme hyvin varhaisessa vaiheessa tästä aiheesta. Kuitenkaan mielestäni sen ei, se ei olisi tullut niin tapetille, ellei Itävalta olisi sitä vastustanut. Itävalta oli hyvin rohkea tukea ei lähtenyt jeesmiesten kelkkaan ja mahdollisti näin tämän pakolaissopimuksen kritisoinnin. Lämpimät kiitokset siitä, arvoisa liittokansleri. Minun, minä uskon kyllä siihen, että kun katsotaan asioita sitten taaksepäin EUn historiassa, niin tämä Itävallan puheenjohtajakausi tulee olemaan eräänlainen käännekohta. Äh, kun ajatellaan äh, tällaista tiettyä pilkettä silmäkulmassa, niin se on mielestäni ollut erittäin äh, tarpeellista. Uskon, että monet tulevat puheenjohtajavaltiot tulevat toimimaan aivan samoin hiukan vastustusta EUn rattaisiin pieniä kapuloita. Kyse ei ole yksinomaan jäsenvaltioiden oikeudesta, vaan suorastaan velvollisuudesta. Meidän täytyy huolehtia eh, siitä, että valtioiden välisyys vahvistuu Euroopan unionin puitteissa. Meidän täytyy vastustaa Euroopan unionia, joka tämän komission johdolla pyrkii toimimaan kuin supervaltio. Ja jatkossa varmasti tulemme kuulemaan sanan ei myös jatkossa. Näin minä ennustan. Kiitoksia. Per il gruppo Europa delle Nazioni della Libertà la parola onorevole Vilimski. Seuraavana edustaja Vilimski, ENF. Puhemies, hyvät kuulijat. Itävaltalaisena haluaisin toivottaa sydämellisesti tervetulleeksi Itävallan liittokanslerin Kurtsi. Ja voitte välittää nämä terveiset myös muille hallituksen jäsenille, ainakin meidän valtuuskuntamme puolesta, koska tämä puheenjohtajuus oli hyvin ammattimaista, tehokasta, esikuvallista. Ne, jotka sitten etsivät kärpästä keitossa, niin haluaisin sanoa yhden asian, erityisesti sosiaalidemokraateille. Ryhmässänne istuu myös, istuvat myös Romanian sosiaalidemokraatit. Ja kun tarkastellaan Romaniaa ja tarkastellaan korruptiota, niin te ette välttämättä ole niitä juuri, jotka voisitte esittää tässä kielteisiä arvioita. Ja vihreidenkin suuntaan haluaisin sanoa, Vapauspuolue Itävallassa teki yhdessä päätöksen hyvin tärkeän restituutiosta. Restituutiomalli Itävallassa on nytkin hyvin esimerkillinen malli muille. Joten eh, tässä arkaluontoisessa asiassa ei pitäisi meitä vastaan esittää tällaisia syytöksiä. Komission puheenjohtaja sanoi, että hän ei ymmärtäisi, miksi YK pakolaissopimukseen Itävalta ei halunnut liittyä. Selitys on yksinkertainen, koska Itävallassa on demokraattinen enemmistö hallituksessa, parlamentissa siihen, että me haluamme itse päättää omasta maahanmuuttopolitiikastamme, eikä tällaisen ilmeisestikin tai väitetysti ei sitovan julistuksen kautta, että sitten johonkin sitouduttaisiin ja että näin Itävalta sitten päätös suvereniteetin tässä tärkeässä kysymyksessä menettäisi. Näin voitaisiin vaikuttaa meidän oikeusperustamme ja se olisi väärä tie. Haluaisin vielä ottaa esille, että puheenjohtajakauden aikana myös subsidiariteetti-teema oli tärkeästi esillä – Se on hyvin tärkeä suuntaviiva myös tulevaisuuteen, että se, että se mikä kansallisella tasolla on paremmin päätettävissä, niin se myös siellä päätetään. Itävalta oli erinomainen puheenjohtaja, puheenjohtajakausi oli erinomainen. Haluaisimme olla edelleen esimerkkinä kaikille tulevillekin. Kiitos kovasti eh, Itävallan liittohallitukselle. Ujadzowski. Seuraavan edustaja Ujadzowski, sitoutumattomat. Pani przewodniczący, kolega puhemies, hyvät kollegat. Haluan onnitella herra Kurtsia Euroopan myönteisestä, mutta samaan aikaan pragmaattisesta puheenjohtajakaudesta. Esimerkki siitä, että käytännöllinen lähestymistapa eurooppalaisiin asioihin tuo enemmän tuloksia kuin sellainen strategia, jossa on aina enemmän integraatiota. Hyvä ohjelma oli puheenjohtajakaudella oli konkreettisia tuloksia ekologiassa, turvallisuudessa, myöskin internetjättiläisten edestä suojelumarkkinoilla. Ja juuri näitä asioita, joista liittokansleri puhuikin puheessaan. Mutta sitten keskustelussa tuli esiin maahanmuuttopolitiikka ja pientä ristiriitaa, ja se puhui sen puolesta, että Itävallan linja olisi järkevämpi, koska Solidaarinen politiikka, solidaarisen maahanmuuttopolitiikan täytyy olla vastuullista ja realistista. Muutama vuosi sitten komissio teki suuren virheen, kun se pakotti kiintiöohjelman pakolaisten jakamisesta ja myötä vaikutti hyvin paljon siihen, että luottamus väheni Euroopan unionin toimielimiä kohtaan ja populismi nousi, joten tässä kysymyksessä pitäisi olla varovaisia, pitäisi harjoittaa solidaarista politiikkaa, mutta ennen kaikkea realistista ja kannattaa miettiä näitä kokemuksia Itävallan puheenjohtajakaudelta tässä mielessä. Allekirjoitaisin myös tuon antisemitismin torjunnan, se mistä kansleri, liittokansleri puhui, ja se onkin hyvä perusta sille, että otetaan tämä uskonnonvapauden asia esille sen täydessä merkityksessä. Ja otetaan myös äh, kristityt esille kaikkein vainotuimpana ryhmänä kautta maailman. Seuraavana komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. Herr Präsident, ich habe nicht den Eindruck, dass äh, ich... Äh, Puhemies. Haluaisin vielä kerran kiittää Itävaltaa puheenjohtajakaudesta ja ne, jotka ajattelevat, että pakolaissopimuksessa olisi arvostellut Itävaltaa. Muistuttaisin, että en puhu pelkästään missäni, vaan koko komission nimissäni. Niin, jotka ajattelevat, että tämä ei kuuluisi demokraattisen keskusteluun, erehtyvät. Mutta yleisesti ottaen olette oikeassa siinä mielessä, että itävalta leimasi, Itävalta kautta leimasi pragmatismi, ja tulokset osoittavat myös sen, että puheenjohtajuuskausi menee lähihistoriaan hyvin menestyksekkäänä. Tästä liittokansleria ja hallitusta kiitän. Conclude ora l'intervento del cancelliere Kurz. Ja sitten eh, kansleri eh, Kurz Itävallasta, olkaa hyvä. Äh, sehr geehrter Herr Präsident Tajani, sehr geehrte Damen und Herren, es äh, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich Hyvä puhemies, minulla ei ole kovinkaan paljon lisättävää tähän. Kiitokset kaikille, jotka ovat täällä puheenvuoroa esittäneet. Meldungen Jetzt, äh, Kiittäisin myös näistä myönteisistä puheenvuoroista. Euroopan unionin mottohan on tunnetusti äh, erilaisuus monimuotoisuudessa. Se tarkoittaa, että on ihan legitiimi, legitiimiä se, että sisältökysymyksissä on eri näkemyksiä myös ryhmien välillä, eri kantoja. Tämä muodostaa Euroopan unionin ja myöskin demokraattiset jäsenvaltiomme. Siltikin on tärkeää, että vaikka näitä eroja on, sellaisilla alueilla, joissa haluamme saada edistystä aikaan, niin että saadaan ne yhdessä aikaan. EU-sahan on 28 jäsenvaltiota, kolme toimielintä ja usein se on kovin monimutkaista sen vuoksi. Ja iloitsen, että siitä huolimatta niin monilla aloilla on onnistuttu 53 trilogia, äh, neuvottelut monivuotisesta rahoituskehyksestä ja monissa muissakin äh, teemoissa neuvostossa ainakin jäsenvaltioiden kesken pystyttiin saamaan sopu. Tässä mielessä paljon kiitoksia yhteistyöstä, kaikkea hyvää. Romanialle puheenjohtajana ja vielä kerran kiitos äh, vieraanvaraisuudesta täällä Euroopan parlamentissa. Grazie. Grazie, thank you very much for your engagement. Kiitoksia ja suuret kiitokset tästä eh, sitoumuksesta. Nyt keskeytämme istunnon muutamaksi minuutiksi ennen juhlaistuntoa, istuntoa jonka aiheena on Euro 20 vuotta. Diamo ora inizio alla seduta. No niin, aloittelemme tätä juhlaistuntoa, jolla juhlistetaan yhteisen valuuttamme euron 20 vuotta. j'avais 6 ans Olin kuusivuotias ja menin isän äidin kanssa valuutta tiskille vaihtamaan frangeja euroiksi. Silloin hammaskei oli tuonut kolikoita ja tämä oli minun ensimmäinen taskuraha. Muistan, miten pettynyt olin, kun ensimmäisen kellon sijaan sainkin euroaloituspakkauksen. Muistan, kun menin äidin kanssa ostoksille ja hänen piti ottaa ostoskärry, eikä hänellä ollut euroa, joten hän sai ensimmäisen euronsa. Euh, l'irreversibilité talous- ja unioni prosessi on peruuttamaton. Ensimmäinen keskustelu mahdollisesta Euroopan valuuttajärjestelmän käyttöönotosta. Kuinka on mahdollista investoida, säästää, tehdä liiketoimintaa, kun ei tiedetä, mitä valuutta maksaa? Nehän voivat vaihdella kymmenelläkin prosentilla. la moneda. Euroopan valuutan nimi tulee olemaan euro. Tämä mietintö on nyt hyväksytty. The introduction of euro banknotes and coin mark. Euroopan euron seteleiden ja kolikoiden käyttöön ottaminen on merkittävä tekijä, merkittävä askel Euroopan integraation historiassa. 300 miljoonalla eurooppalaisella on taskussaan käsin koskesteltava merkki Eurooppaan kuulumisesta. Meillä on yhteinen tulevaisuus. Schicksal. We share a destiny in common. Euro antaa kuluttajille mahdollisuuden, äh, kun äh, hinnat ovat vakaita ja mahdollisuus käydä kansainvälistä kauppaa muiden euromaiden kanssa. Euron kanssa on helppo vapaa matkustaa, erityisesti kun lähdin Espanjan, oli aika helppo nostaa rahaa ilman pankkikustannuksia. Tämä on erityisen hyvä nuorille. Matkustassa ei tarvitse vaihtaa rahaa, pidän siitä, että täytyy miettiä mitä joku maksaa omassa valuutassa ja pankkisirat on helpompia kuin molemmissa maissa käytetään euroa. deputati. Hyvät edustajat, hyvät vieraat, juhlimme tänään yhteisen valuuttamme 20. vuosipäivää. 340 miljoonaa eurooppalaista käyttää euroa. Se on maailman toisiksi merkittävin valuutta. Viimeisimmän eurobarometrikyselyn mukaan kolme neljästä eurooppalaisesta arvioi yhteistä valuuttaa positiivisesti. Euro on tehnyt sisämarkkinoistamme kilpailukykyisempiä ja avoimempia. Se on helpottanut transaktioita, siirtymisiä, kauppaa ja matkailua. Talouskriisin aikana myös määräelvytyksen ansiosta, josta päätöksen teki EKP ja kiitän tästä mm, pääjohtaja. Yhteisellä valuutolla on ollut tällainen kilpirooli ja näin on mahdollistettu, ettei heikommat taloudet romahda. Kriisi on kuitenkin osoittanut myös, että Eurooppa, äh, eurorakennelma ei ole vielä valmis ja joitakin virheitä tehtiin, kun käsiteltiin valtion velkaongelmia on hyvin tiedossa, että kaikki eivät ole vakuuttuneita siitä, toimiiko valuutta hyvin. Tässäkin salissa on kollegoita, jotka kritisoivat euroa ja pitävät valuuttaunionia ja säästötoimia ongelmana työllisyydelle ja kasvulle. He henkilökohtaisesti olen vakuuttunut siitä, että hanke on ollut hyvä. Euro ei kuitenkaan voi olla päämäärä sinänsä, vaan sen on oltava väline jolla toteutetaan sosiaalista markkinataloutta. Tavoitteena on oltava hyvinvoinnin ja työpaikkojen tuominen kaikille Euroopan kansalaisille. On näin ollen välttämätöntä saada valmiiksi se rakennus, jota olemme alkaneet rakentamaan. Pankkiunioni ja päämarkkinaunioni on saatava valmiiksi nopeaksi, samoin kuin fiskaaliunioni ja talousunioni. Emme voi jäädä puolitiehen. On varna, että näin tehdessämme uusi kriisi vie meidät mennessään. Viimeisimmät tiedot osoittavat, että kasvu on merkittävästi hidastunut, samoin kuin teollinen tuotanto. Vaarana on uusi taantuma joissakin Euroopan maissa. Taloudellinen, sosiaalinen eriarvoisuus euroalueen alueiden välillä kasvaa ja joillakin alueilla puolet nuorista jäävät ilman työpaikkaa. Tällaista ei voida mitenkään hyväksyä. On siis selvää, että tarvitaan vielä tehokkaita välineitä, joilla saadaan lisää investointeja ja voidaan tukea reaalitaloutta, luoda työpaikkoja ja kannustaa sosiaalista alueellista lähentymistä. On näin ollen kiire antaa jatkoa tämän parlamentin pyynnölle niin, että saataisiin asianmukaiset ratkaisut näihin haasteisiin. Veto siihen, että tänään ei ainoastaan juhlita, vaan todella havaitaan, millaisia nämä ongelmat ovat. Niitä ei pidä peitellä ja vähätellä. Haluaisin pyytää vastuuta eurooppalaisilta johtajilta niin, että kiireellisesti ryhdyttäisiin tarpeellisiin muutoksiin, joilla voidaan vahvistaa euroa ja saada taas kasvua ja työllisyyttä aikaan niin, että mahdollisimman monet kansalaiset Euroopassa saavat työpaikan ilman työtä. Ei ole vapautta, ilman työtä ei ole ihmisarvoa. Nyt annan puheenvuoron herra Trichelle. Hän on entinen Euroopan keskuspankin pääjohtaja. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur. Kiitän puhemies. Hyvä parlamentin puhemies. Hyvät entiset puhemiehet, hyvä komission puheenjohtaja, euroryhmän puheenjohtaja, hyvät valiokuntien puheenjohtajat, hyvä Mario, Hyvät jäsen, parlamentin jäsenet, minä olen liikuttunut. Muistan Wim Dausenbergia, joka alusta alkaen oli mukana euron luomisessa ja olen ollut myös vuonna 2003 vuoteen 2011 parlamentissa aina samantyyppisesti kuin nytkin. Elimme haasteellisia aikoja euron kannalta ja minä tahtoisin korostaa seuraavia euron menestysaskelia. Ensiksikin se on valuuttauskottavuuden ja vakauden kannalta uskottavaa. Keskuspankki on saanut hintavakauden mandaatin ja, se, ja on tehty selväksi, miten arvioidaan hintavakautta aina siitä lähtien, kun keski euroon. inflaatio asennettiin 1,7 prosenttiin. Tämä on parempi kuin aikainen, kansa, aikaisempi kansallisten valuuttojen järjestelmä. Euro on vakaa, se on myös kansainvälisesti uskottava, se on toinen kansainvälinen valuutta dollarin jälkeen ja jeni on sitten seuraavana. Euroalue ja euro on kestänyt ja selvinnyt maailmanlaajuisessa talouskriisissä toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Ja euroa no, kansainvälinen arviointi on osoittanut, että, osoitti aluksi, että se olisi vaarallinen hanke, se ei kestäisi kovinkaan kauan ja se olisi haavoittuva eikä se pystyisi kestämään kovina aikoina haasteissa. Euro on osoittanut, että nämä ennusteet olivat väärät ja se on osoittanut huomattavaa kykyä selvitä huon vaikeissa kansainvälisissä olosuhteissa. Ja jos puhun euroalueen vakaudesta ja lyhennän nyt pitkää tausta, tarinaa lyhyeksi. Alkuperäiset eurovaltiot olivat Lehman Brothersin jäseninä ja ovat siellä edelleenkin myös Kreikka ja neljä uutta valtiota ovat päässeet tähän maailmanlaajuisen kriisin jälkeen, vakavimman kriisin kuin toisen maailmansodan jälkeen olemme nähneet. Tuskin voimme saada parempaa esimerkkiä siitä, miten vakaa euroalue on. Sitten euron saamasta kansan tuesta. Te, puhemies, jo sanoittekin sen siitä, että 75 prosenttia eurooppalaisista pitää euroa hyvänä valuuttana talousliitossa, jossa käytetään yhtä euroa. Ainoastaan 20 prosenttia Euroopan kansalaisista vastustaa tätä ajatusta. Tämä prosenttiluku on korkein aina euron alkumetreiltä syntymästä lähtien, josta lähtien tämä kysymys on esitetty. Ja näin kun me saamme kuulla erinäisiä kommentteja Euroopasta, niin usein nimenomaan kiinnitetään euroalueen vakauteen ja euroon huomiota. Euron menestys näkyy myös IMFn kartalla. Ei ole huomattavia eroja euroalueen ja Yhdysvaltain välillä ja sama näkyy myös Maailmanpankin tiedoissa. Lähestulkoon samassa, sama eh, per capita kasvun luvut ovat näillä alueilla aina vuodesta 1999 lähtien. Uskon, että kuten sanoin,